Jokainen, eh, joka haluaa mennä vaikka Pakistaniin tai Yhdysvaltoihin tai muualle, hän ei voi mennä sinne kun vasta sitten, kun on saanut luvan. Myös näissä maissa on ihmisoikeudet. Jokaisella maalla on oikeus hyväksyä maaperälleen tai kieltäytyä henkilöistä. Ja ihmisoikeudet ovat samat kaikkialla. Ne, jotka pakenevat kuolemaa, heitä suojellaan ja heidät tulee ottaa vastaan. Mutta ulkorajoillamme meidän täytyy valvoa, ketkä ovat tulossa tänne. Kaikki muu on pelkästään sana helinää ja se ehdottomasti vaarantaa koko meidän hankkeemme kestävyyden. Vain yhdellä kysymyksellä on mahdollisuus yhdellä puhujan jälkeen puheenvuorossa edustaja Noisa sosiaalisesta demokraateista. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Minua kiinnostavat ne ihmiset, jotka on jo otettu vastaan. Meillä on humanitaarinen hätätila ja puhun tässä erityisesti tilanteesta Kreikan saarilla. Me tarvitsemme päättäväistä toimintaa. Tätä vaativat yhdistyneet kansakunnat ja Kreikka EUlta. Ja meillä on häpeä yhteisesti, jos yhdistyneet kansakunnat joutuvat vaatimaan meitä siihen, että me toimimme päättäväisesti. Tilanne on dramaattinen, se on huonontunut huomattavasti viimeistä 12 kuukauden aikana. Ja minä puhun täällä siitä, että erityisesti lasten asemaa on tarkasteltava. Kolmas niistä, osa niistä, jotka Kreikassa on vastaan, on lapsia, jotka ovat alle 12-vuotiaita. Hygieninen tilanne on todella vakava ajatellen nimenomaan sairauksia, Tämä siis saa näillä leireillä, jotka ovat täysin ylikuormitettuja. Me tarvitsemme pikaisesti yhteisen konferenssin EUn komission, Kreikan, Kreikan hallituksen siis, Kroatian, joka on neuvoston puheenjohtajavaltio, ja yhdistyneiden kansakuntien yhteisen konferenssin siis, jotta todella voidaan tarkastella tilannetta Kreikan salia tehdä se humaaniksi. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Hakkarainen ID-ryhmästä. arvoisa puhemies kuka meistä haluaa kotinsa täyteen kutsumattomia vieraita mahdollisia terroristeja? meillä suomessa tuolla pohjoisessa on tilanne kun kolmekymmentäviisi nolla pakolaista tuli pakolaisnimellä silloin kaksituhatta viisitoista sen seurauksena lasten ja nuorten raiskaukset räjähtivät käsiin eli kuka valvoo tätä hommaa kun nämä lapset tulevat? meillekin tuli suomeen naisia ja lapsia median mukaan mutta minä kävin henkilökohtaisesti katsomassa siellä rajalla viisisataa henkeä päivässä minä laskin ne kaikki olivat nuoria miehiä. iltasella media esitti meille että täältä tuli naisia ja lapsia. minun silmäni eivät valehtele mutta minä luulen että toimittajilla ja medialla on jonkinlainen

Ähm, Kiitos, tehän sanoitte, että kotiinsa ei hyväksy ketään, jota ei ole kutsunut. Mutta onhan kuitenkin niin, että minä en ole kutsunut teitä tänne, meillä kaikkia tänne ei ole kutsuttu, mutta kuitenkin teillä on täysi oikeus istua täällä, koska meillä on oikeusvaltio, koska tapahtuu vaalit ja teidät on valittu tänne. Ja on niin, että on turvapaikkajärjestelmä, jossa ihmisiä ei kutsuta vaan heillä on tiettyjä perusoikeuksia. Kysyisin, mitä te uskotte, keitä siellä tulee, koska me tiedämme, että on monia ongelmia maailmassa, monia pakolaisia. Sanoisitteko, että näillä ihmisillä ei pitäisi olla mitään oikeutta päästä oikeusvaltiomukaisten menettelyjen kohteeksi? Puoli minuuttia vastaukseen. Kiitoksia. Kysymys on ihmiskaupasta. Tällä hetkellä se on samanlaista kuin huumekauppa ja siinä pyörii suuremmat rahat jopa kuin huumekaupassa säännöt ovat myös samanlaiset että oikeusvaltio ei pysty puuttumaan näitten ihmisten tekemiin rikoksiin jotka eivät itse välitä kenenkään ihmisoikeuksista yhtään mitään. Seuraavaksi edustaja Basescu kansanpuolueesta. Uniunea Europeană are nevoie de Kiitos. EU tarvitsee maahanmuuttajia. EU tarvitsee kontrolloitua, valvottua maahanmuuttoa. Se, mitä nyt tapahtuu, on ei-valvottua maahanmuuttoa. Se merkitsee sitä, että tässä käydään ihmiskauppaa. Ja tästä syystä ihmiset, eh, jotka tulevat eh, EUn rajoille, ovat vaarassa ihan ensimmäisestä minuutista lähtien, kun he ovat lähteneet omasta kotimaastaan. He ovat tulleet transitmaiden kautta, joissa rikolliset rikollisverkostot eh, kuljettavat heidät aluksin tai venein Välimeren ylitse meillä on velvollisuus keskeyttää, lopettaa tämä menettely ja laiton siirtolaisuus. Me tarvitsemme sopimuksia palauttamiselle, me tarvitsemme sopimuksia äh, transitmaiden hallitusten kanssa niin, että nämä rikollisjengit voidaan neutralisoida. Me tarvitsemme myös äh, armeijan aluksia, jotka partioivat äh, ja vievät takaisin nämä laittomat maahanmuuttajat lähtösatamiin. Tämä on ratkaisu, muuten meillä tulee olemaan laittoman maahanmuuton kanssa vuosia ongelmia. Ja mitä me teemme Kroatiassa ja mitä me teemme Kreikan saarilla? Kiitos. Pyydän pitäytymään minuutin puheaikaan. Edustaja Zimjok ID-ryhmästä. Presidentin, immer und immer wieder debattieren wir. toistuvasti tässä talossa me keskustelemme ratkaisemattomasta muuttoliikekriisistä. Miksi? Siksi, että EU edelleenkin kieltäytyy tunnustamasta tosiasioita rajoilla ja toimimasta sen mukaisesti. Me keskustelemme siitä, miten suhtaudutaan niin sanottuihin pakolaisiin. Meidän pitäisi meidän pitäisi siis mukaan hyväksyä se teollisuudelta määritelmät siitä, mikä on ihmistä, mikä ei. Realiteetit eivät päde. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole vaikea ratkaista. Rajat on suljettava, kiellettävä sisääntulo laittomilta. Ja se merkitsee sitä, että myöskin laivat palautetaan alkuperäsatamiin turvallisesti. Laittomat maahanmuuttajat pitää palauttaa takaisin ja ryhdytään tarvittaessa hiukan painostusta alkuperämaihin. jokin maa kieltäytyy ottamasta heitä vastaan, pitää olla vaikuttavia sanktioita. Me sallimme iloisesti jokaisen maahan, laittoman muotoja tulemaan maahamme iloisesti, mutta tällä hetkellä tarvitaan kasvin osalta terveystodiste, jos tuodaan esimerkiksi hedelmiä lomalta jostakin muualta. Miten absurdia tämä oikein on? Meidän olisi viimeinkin lähettävä oikeita viestejä, meidän viimeinkin otettava vastuuta suhteessa Euroopan kansalaisiin. Meidän pitää estää kuolemantapaukset välimerellä, meidän on vältettävä aivovuoto alkuperämästä ja luovuttava tästä puhe, pakolaispuheesta ja suljettava rajat. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Deli Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, tämä on hyvin tärkeä teema. Samanaikaisesti kuitenkin on yksi näkökanta, josta tähän asti ei ole puhuttu ja jota vasemmistoedustajat systemaattisesti jättävät on Se, että Bosnia, Serbia tai Kreikan saaren asukkaat, miten he elävät sen, että heidän asumustensa lävitse kulkevat vuodesta toiseen pakolais maahanmuuttajien joukot. Ja tämä johtaa siihen, että ne itse voivat mennä edes kaduille enää. Minä itse olen tullut Serbiasta, Voivodinasta ja tiedän hyvin, miten toivoton tilanne on. Vuodesta, vuonna 2015 paine oli niin suurta, että joissakin jollakin paikkakunnilla muuttui elämä lähes mahdottomaksi. Länsi-Balkanilla on syntynyt jälleen uutta voimakasta yleinen turvallisuus kärsii tästä. EU on annettava länsi Kreikalle ja Länsi-Balkanin maille tukea tässä vaiheessa. Yhteydessä me ovat ole varakkaita maita. Paikalliset asukkaat kokevat, että kaikki käsitellään vain maahanmuuttajien oikeuksia, mutta unohtavat heidät. Meidän pitää lopultakin edustaa eurooppalaisten intressejä myös tässä keskustelussa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Soitrovaa Euroopan kansanpuolueesta. Děkuji. Dámy a pánové, to, čemu... Kiitoksia, puhemies. Se, mitä EUlla on vastassa ulkorajoillaan, on todella poikkeuksellinen tilanne, humanitaarinen tilanne. Ja tietyt järjestelykeskukset, niissä tuo humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen. Itse olen käynyt Moriassa ja nähnyt, miten ihmiset siellä joutuvat elämään. Siitä huolimatta he eivät halua palata kotiinsa. Monella ei ole edes paikkaa, mihin mennä, varsinkaan Syyrian pakolaisilla. Miljoonat ovat liikekannalla Syyriasta, Afrikasta, Pakistanista, Afganistanista. Eikä tämä ole se mikään tavanomainen tilanne, johon me olemme valmiita, vaan täytyy todeta, että nyt vuonna 2020 EU on paremmin valmistautunut ja siitä syystä olen samaa mieltä Kroatian kollegani kanssa siinä, että Kroatian hallitus ja Kroatian rajavartijat tekevät, minkä voivat. Heidän täytyy suojella EUn ulkorajoja. Luonnollisesti meidän täytyy olla inhimillisiä, kun tätä työtä harjoitamme, mutta minun mielestäni tässä kaikkein suurin haavoittuvin ryhmä on yksinmatkustavat alaikäiset ja heidän äitinsä. Seuraavaksi edustaja Ressler kansanpuolueesta. Poštovana potpredsjednice, iznimno teško. Kiitos, hyvä varapuhemies. Maahanmuuttajien elinolosuhteet ovat kovat, mutta myös paikallinen väestö kohtaa kriisin. Me emme ole onnistuneet hoitamaan maahanmuuttoa. Tämä on siitä todiste. Me olemme nähneet kauheita kuvia Kreikasta, samoin kuin Euroopan unionin pisimmällä maarajalla – Kroatia on osoittanut äh, solidaarisuutensa 1990, kun se otti miljoona pakolaista vastaan ja koditonta. Mutta sitä huolimatta on täällä syytetty maahanmuuttajien äh, väärin kohtelusta. Poliisi suojelee Euroopan unionin rajoja ja se suojelee pakolaisia henkeä uhkaavilta tilanteilta Kroatian ja Euroopan unionin ei tule antaa periksi poliittiselle painostukselle, joka on hyvin selkeästi käynyt ilmi tässä keskustelussa ja jossa yritetään muuttaa rajojen suojelupolitiikkaa. Kiitos. Nyt on vuorossa menettelymään puhujalistaa. Seitsemän henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa, joten nyt suljen puheenvuorolistan ja kaikki seitsemän puheenvuoron pyyntäjää saavat puheenvuoron. Ensimmäinen on Ruiz de Vesa sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Monet kiitokset, puhemies. Kiitos siitä, että me kaikki saamme käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa, joka on niin tärkeä. Uskon, että on käynyt selväksi tässä istunnossa, että tämä on aihe, joka liittyy perusoikeuksien suojelemiseen Euroopan ulkorajoilla. Ja miksi näistä käydään keskustelua? Siksi, että näitä oikeuksia rikotaan ei pelkästään Kroatian ja Bosnian ja Herzegovinan rajalla, vaan selvästikin niin on, että me emme ole tilanteen tasalla, ajatellen meidän arvojamme ja juridisia velvoitteita, josta puhui täällä kollega Juan Carlos no, López Aguilar, Kati Piria ja eräät muutkin kollegat eri ryhmistä. Selvästikin, kun neuvosto puhuu laittomista rajanylityksistä, niin jos jokin ihminen esittäytyy rajalla eikä voi tehdä turvapaikkahakemusta rajalla, miten voidaan silloin puhua rajattomasta laittomasta rajanylityksestä tai henkilö, joka tekee turvapaikkahakemuksen konsulaatissa tai suurlähetystössä miten saadaan huomiota siihen, että, että ylipäätään voit esittäytyä tuota ulkorajoilla, joten neuvoston edustajalta pyytäisin vastaus tähän, tähän kysymykseen. Kiitos. Yrittäkääpä nyt säilyttää Euroopan parlamentin arvokkuus. Seuraava puhuja, edustaja Zofko Euroopan kansanpuolueesta. It's a blue card. tight reden und die sachen verschieben sich immer weiter nach hinten. das ist eine grobe äh, se, miten tässä äh, kohdellaan äh, jäseniä. Ryhtykääpä nyt vihdoin viimein hoitamaan tätä istuntoa ja keskeyttäkää puheet yhden minuutin kohdalla. Tällä tavalla tätä ei voida jatkaa. Nyt on vuorossa edustaja olkaa hyvä. Kuten jo sanoin, tämä on kovin tunteellinen kysymys. Minä olen Bosnia-Herzegovinista ja olen elänyt siellä sodan. Ja näin turvapaikanhakijana tämä on erittäin tärkeää. Ja ne ihmiset, jotka nyt väärinkäyttävät näiden ihmisten tilannetta, toimivat häpeällisesti. Joku nyt on nukkunut bosnia herzegovinissa viimeisen kolmen vuoden ajan mukaan lukien siellä olevat ministerit. Viime viikolla Zagrebissa hän pyysi Kroatian apua ja mainitsi sen, millä tavalla maahanmuuttokriisi Bosnia-Herzegovinassa ei enää ole humanitaarinen, vaan sitä pitäisi kohdella turvallisuuskriisinä. Maa tarvitsee kiireisesti yli 400 uutta rajavartijaa 40 miljoonasta tuota eurooppaista tukea tulee, vain 7 prosenttia on korvamerkitty paikallisten instituutioiden tukemiseksi. Paikalliset instituutiot ovat kuitenkin joutuneet kantamaan suurimman osan tästä vastuusta. Ainoat, jotka ovat hyötyneet tästä kriisistä, ovat ihmiskauppaajat. 95 pelkästään nyt tämän vuoden alusta lähtien pidätetty. He ovat niin voimakkaasti läsnä että siellä on sanottu, että Yhdysvaltojen täytyy lopettaa avun antaminen sille alueelle, jos ei näitä taideta. Älkää syyttäkö bosnia herzegovia täällä. Kiitos kovasti. Haluaisin nyt muistuttaa kaikkia siitä, että pidetään kiinni yhden minuutin puheenjohtaja. Seuraava puhuja on edustaja Bareina kueryhmästä. Uh, uh, Kiitos Parlamentin jäsenet ovat tietoisia rikkomuksista unionin rajoilla, varsinkin äh, systemaattiset äh, ja väkivaltaiset palautukset Kroatian rajalla. Kroatian ja Bosnian raja on kriittinen kohta liittyen ihmisoikeuksiin, mutta myös Ranskan, Italian rajan ja Etelä-Espanjassa, jossa myös tehdään näitä palautuksia usein. Äh, Espanjassa Espanjan äh, rannikko vartiosto on palauttanut äh, Marokon puolelle ihmisiä ja tämä on myös äh, rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. Rajavalvonta ei koskaan saa rikkoa lainsäädäntöä, joka koskee ihmisoikeuksia ja jäsenvaltioiden pitäisi tukea näitä pelastuksia, joita tehdään äh, merillä. Kiitos seuraava puhujaan edustaja Klavak Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos. Yksi neljästä prioriteetista Kreikan puheenjohtajakaudella on Eurooppa, joka suojelee vahvistavalla kansalaisten turvallisuutta ja suojelemalla tehokkaammin ulkorajoja. Kroatia on sen puolesta, että on tehokas ja humaani muuttoliikereittien hallinta. Minun maallani on pisin EUn ulkoraja ja Kroatian rajat ovat avoimet ja pysyvät avoimena. Ei tule mitään piikkilankoja tai esteitä. Haluan korostaa sitä, että toimet joita tapahtuu Kreikan rajalla, vastaavat täysin Kreikan ja Kroatian ja EUn lainsäädäntöä ja vastaavat myöskin kansainvälisiä sääntöjä ja standardeja. Kroatia kohtaa päivittäin ihmisiä, jotka eivät halua pysyä meidän maassamme, vaan haluavat mennä Länsi-Eurooppaan. Meidän on oltava tietoisia siitä, että muuttoliikeongelma ei vaikuta vain yhteen maahan, vaan koko unioniin. Meidän poliittinen asenteemme, sen ei tarvitse välttämättä olla sama, mutta meidän täytyy olla humaneja. Haluamme laillista maahanmuuttoa ja humaniutta. Seuraava puhuja on edustaja Arena sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Merci. Le droit d'asile n'est pas... Kiitoksia. Turvapaikkaoikeus ei ole mikään valinta, vaan se on tehtävä. Se liittyy kansainvälisiin sopimuksiin mm, pakolaisten asemasta ja palauttamattomuuteen. Myös Kroatia on nämä sopimukset allekirjoittanut. Mutta Euroopan unioni on myös perustettu demokratian, vapauden ja ihmisarvojen kunnioittamisen periaatteelle. Näin ollen meidän täytyy noudattaa näitä sopimuksia ja kansainvälisiä sitoumuksia, jotta voimme rajoittaa maahanmuuttovirtoja. Meidän täytyy samalla kuitenkin noudattaa näitä oikeuspuitteistoja ja samalla tehdä kahdenvälisiä sopimuksia niiden maiden kanssa, jotka yleensä eivät täytä näitä sopimuksia. Kaikki kertomukset kertovat meille samaa, että näitä ehtoja ei noudata. Tässä on teille kysymys. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot tällä hetkellä noudattavat pakolaissopimusta? Jos ei, mitä pitäisi tehdä, jotta näin olisi? Ja oletteko lopuksi sitä mieltä, että Turkki, Bosnia, Libya, Mauritania, Marokko ja muut kykenevät tai ratkaisevan ma- maahanmuutto-ongelman ja voivat taata sen, että ne noudattavat ihmisoikeuksia? Kiitos. Seuraava puhuja on Kirtsos, edustaja Kirtsos Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos, ensin haluaisin kiittää komissiota. Me olemme päässeet pisteeseen, jossa meidän täytyy kuitenkin muuttaa Dublinin sääntöjä niin, että voisimme humanimmalla tavalla kohdella maahanmuuttajia ja pakolaisia. Meidän täytyy muuttaa sääntöjä ja jakaa taakka niin, että, että tulomaat eivät joudu kantamaan koko taakkaa. Monet maat ovat kuitenkin vielä shokissa 2015-2016 kriisin jälkeen, mutta se on ainoa keino saada positiivinen tulos. Kreikan pääministeri on tehnyt ehdotuksen sitä, että 4000 äh, yksin tullut alaikäistä lasta jaettaisiin koko EUlle. Viimeinen puhuja on edustaja Ferreira kuoryhmästä. Kiitos. Kysymys on ihmisoikeuksien puolustamisesta ja humanitaarisesta tilanteesta, mutta nämä kriteerit, jotka ovat hyvin rajoittavat, johtavat siihen, että joudutaan tekemään valintoja ja ihmisiä suljetaan olosuhteille, jotka vastaavat keskleiriolosuhteita. Euroopan unionin täytyy kerätä voimia, mutta ei niin, että luodaan tällainen Euroopan linnoke ja vahvistetaan vain rajoja, ja että tehdään sellaisia rikollisia sopimuksia kuin Turkin ja Libyan kanssa, vaan tärkeää, että Eurooppa muuttuisi suoraan muilla sopimuksilla ja pyrkisi puuttumaan siihen, miten tapahtuu maahanmuuttoa kolmesta maista ja tämän apua niin sellaisella tavalla, joka voisi vaikuttaa näihin muuttoliikevirtoihin. Pitää katsoa, miten voidaan puuttua kolmesiin maihin ja kansainvälisen oikeuden puitteissa. Kiitos. Ja näin päättyi keskustelu. Ja nyt puhutan komission edustaja Helena Dalia vastaamaan. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia teille kaikille puheenvuoroistanne. Ymmärrän tästä keskustelusta, että perusoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien palauttamattomuusoikeus on olemassa. Ja tämä riippumatta siitä, ovatko henkilöt on sisällä vai sen ulkopuolella. Olen samaa mieltä teidän kanssa siinä, että maahanmuuttajia ja pakolaisiin ei tulisi kohdistua fyysistä väkivaltaa, se kai nyt on itsestään selvää. Ja meidän tulisi varmistautua siitä, että otetaan käyttöön riittäviä toimenpiteitä, jotta voitaisiin vastata kaikkein haavoittuvimpien tarpeisiin lasten kaikissa maahanmuuttoketjun vaiheissa. Rajavartijan ja poliisin tulisi hoitaa tehtäviään perusoikeuksia kunnioittain, sekin on itsestään selvää. Me olemme muokanneet lainsäädäntöä varmistaaksemme sen, että meillä on turvaverkot käytössä siinä tapauksessa, että perusoikeuksia rikotaan. On tärkeää, että nämä mekanismit ovat tärkeässä asemassa. Meidän puoleltamme komissio seuraa edelleenkin tilanteen kehittymistä ja EU-lainsäädännön noudattamista rajoillamme. Olemme lähes yhteistyössä kumppaneidemme ja naapurimaidemme kanssa, varsinkin Länsi-Balkanin alueella – Ja samalla vältetään se, että ei, nämä pakolaiset eivät joudu ihmissalakuljettajien verkkoihin. Edustaja Asmani, teidän esittäminen kysymys. Komissio on myös sitä mieltä, että ne perushaasteet, joita meillä on ulkorajoillamme, liittyvät suoraan jäsenvaltioiden sisäiseen tilanteeseen. Eli siitä syystä näihin haasteisiin tulisi vastata yhdessä. Monet esittämistäne kysymyksistä, kuten esimerkiksi tämä sekundaarinen liikehdintä, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, rajavartio ja tietysti myös humanitaarinen tilanne rajoillamme, ovat sellaisia kysymyksiä, joita käsitellään uudessa maahanmuuttopaketissa. Maahanmuutto on kaikkein suurimpien haasteiden joukossa, joita Euroopan unionilla on viime vuosina ollut. Me emme voi jäädä seisomaan tumput suorina ja katsoa, miten pakolaiset kärsivät rajoillamme. Meidän täytyy löytää sen sijaan yhteinen käsitys siitä, miten yhteisesti voimme muokata ja hallinnoida maahanmuuton realiteetteja. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme puuttua tähän pysyvän ilmiön niin, että täysin kunnioitamme kyseisten ihmisten oikeuksia. Me jäämme luottamaan teidän tukeenne. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt sitten annan puheenvuoron äh, Brenacille neuvoston nimissä. Thank you. Kiitos arvon parlamentin jäsenet. Kiitän teitä tästä keskustelusta. Ei ole epäilystäkään, etteikö tilanteeseen meidän ulkorajallamme täytyy puuttua. Kuten jo painotin, olemme sitoutuneet parantamaan tilannetta, maahanmuuttajien tilannetta, varsinkin haavoittuvien ryhmien tilannetta. Laajemmin haluaisin toistaa, että Kroatian puheenjohtajamaana keskittyy siihen, että täytäntöön pantaisiin johdonmukaisempi toiminta pakolaisten suhteen. Me tarvitsemme myös EUn ulkorajoille tehokkaampaa valvontaa ja enemmän ulkohallintotoimintaa. Samoin täytyy huomioida sisäinen näkökulma. Mitä tulee näihin palautuksiin ja tilanteeseen Kroatian ja Bosnian rajalla, kuten te kaikki olette tietoisia, olen täällä tänään EUn puheenjohtajamaan edustajana, en kansallisena edustajana, mutta haluaisin kuitenkin kommentoida, koska epäoikeudenmukaisesti syytetään Kroatia toimia laittomien pakolaisten kohtelussa. Kroatiassa on nollatoleranssi väkivaltaa kohtaan. Me otamme kaikki poliisin, kaikki väkivaltasyytökset äh, vakavasti ja me äh, emme hyväksy sitä, että Kroatian poliisi käyttäisi laittomia keinoja ketään kohtaan. Ja meillä on nollatoleranssi kaikkiin rikoksiin, joita poliisiviranomaiset tekevät. Jokainen äh, syytös tutkitaan tarkkaan sisäministeriössä Kroatiassa. Kroatian poliisi kunnioittaa perusoikeuksia, turvallisuutta, maahanmuuttajien kohtelussa täysin EUn kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön mukaan. Kroatia on uusi jäsen ja toimii Schengenin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, suojelee valtion rajoja ja estää laitonta maahanmuuttoa. Mitä tulee yhteiseen maahanmuutto uudistukseen. Se on yhteinen asia. Meidän täytyy löytää kattava ratkaisu näihin haasteisiin. Hyvin paljon työtä on tehty aikaisempien puheenjohtajakausien aikana ja meidän tarkoituksemme on jatkaa ja rakentaa edelleen tätä uuden komission kanssa. Jatkamme työtämme solidaarisuudessa ja tasapainossa ja toteutamme neuvoston uutta strategista agendaa. Ja toivomme, että tämä asia otetaan tarpeeksi huomioon uudessa maahanmuutto- ja turvapaikkapaketissa. Mitä tulee Kreikan tilanteeseen, siellä on positiivisia kehityskulkuja, kun uusi Kreikan hallitus on hyväksynyt uuden maahanmuuttoturvapaikko lainsäädännön. Se astui voimaan, astuu voim, astui voimaan ensimmäinen tammikuuta 2020 ja odotamme sen nopeaa täytäntöönpanoa. Kaikkein tärkeintä on hallinnoida maahanmuuttovirtoja, samoin kuin EU-Turkin e pelastusoperaatioita. Kiitos. Kiitos. Näin keskustelu päättyy. Ja siirrymme kehtävän seuraavaan kohtaan istuslistalla. Seuraava kohta on parempi internet lapsille. Haluaisin aluksi antaa puheenvuoron Helena Dalille komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, dear President, honorable... Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. More topical as yes... Mehän eilen juhlimme turvallisen internetin päivää kautta Euroopan ja maailman jo 17 kertaa sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 2004. Haluamme varmistaa, että lapset ja nuoret kasvavat niin, että heistä tulee luottavaisia aikuisia, päteviä ja kunnioitettuja sekä online että offline. Internetistä turvalliseksi tekeminen lapsille pysyy prioriteettina. Lapset ovat kolmas osa internetin käyttäjistä ja arviolta 800 miljoonaa lasta käyttää sosiaalista mediaa. Meidän on myös muistettava, että yksi Tämän komission kuudesta poliittisesta prioriteetista on rakentaa Euroopasta sellainen, että se on valmis digitaaliseen aikaan niin, että kaikki, myös lapset, voivat hyötyä teknologiasta turvallisilla, turvallisten ja eettisten rajojen puitteissa. Komissio on ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa vuosien saatossa. On ollut toimia siitä, että on rahoitettu ja koordinoitu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten saadaan aikaan lainsäädäntöä. Eurooppalainen paremman internetin aikaansaamiseksi lapsille on meidän puitteemme, jonka kautta tehdään internetistä luotettavissa oleva paikka lapsille ja nuorille. Vuodesta 2012 on ollut tämä strategia ja se on saanut aikaan sen, että komission jäsenvaltiot ja IC-teollisuus ovat, ja yhteiskunnat pyrkineet etsimään parempia ratkaisuja lapsille, niin että voidaan saada parempaa valvontaa, koordinointia itse varvontaa ja rahoitusta. Tämä liittyy myös YK yleisopimukseen lasten oikeuksista, jossa kaikki EUn jäsenvaltiot ovat osapuolina. Tämä on asia, joka liittyy kokonaisuudessaan EU-lainsäädäntöön, EESä-kauppadirektiivi, seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen, joka kohdistuu lapsiin, samoin kuin lapsipornografian torjuminen, audiovälisten mediapalvelujen direktiivi ja yleinen tietosuojadirektiivi sisältävät kaikki määräyksiä, jotka liittyvät nuorten alaikäisten suojelemiseen online-tilanteessa. Komissio on ennen kaikkea pyrkinyt samaan aikaan kattavan uuden strategian lasten oikeuksista mukaan luettuna heidän oikeutensa internetissä. Tämän strategian tulee sisältää sellaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan suojella haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, jotta heidän oikeuksensa voidaan suojella, saada aikaan lapsiystävällisiä ratkaisuja ja välttämään väkivaltaa. Pyrimme nykyaikaistamaan myöskin sellaisia sääntöjä, jotka koskevat digitaalisia palveluita koko EU-ssa digitaalisten palvelujen asetuksen kautta. Olemme käynnistämässä laajaa kuulemista varmistaaksemme, että saamme oikean tasapainon ja teemme sellaisia ehdotuksia, jotka liittyvät tähän. Haluamme, että jäsenvaltiot myöskin siirtyvät lainsäädäntöön. direktiivä koskee audiovisuaalisia palveluja joka sisältää uusia velvoitteita jäsenvaltioille sen varmistamiseksi, että videoiden jakamisalustat ottavat käyttöön erityisiä toimia, joilla suojellaan alaikäisiä haitallisesta sisällöstä, haitallisesta sisällöltä. Nämä mekanismit mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat ilmoittaa silloin, kun on haitallista käytäntöä tai on, sel- on puutteellisia äh, ikäjärjestelmiä. Tämä on myöskin järjestelmä, jota on helppo käyttää ja tämä on todellakin kätevä menettelyjen toteuttamisessa. Tiedot, joita kerätään lapsista audiovisuaalisen toiminnan toimijoiden taholta, että sitä ei saada käyttää kaupallisesti, mukaan luettuna sitä ei saa käyttää profilointiin tai niin, että olisi tietyn tyyppistä mainontaa, joka kohdistuisi lapsiin ja nuoriin. Me tulemme Eh, tekemään uudistettu digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma, jolla lapset saavat sellaisia taitoja ja pätevyyksiä, joilla he pystyvät menestymään nyt digitaalisena aikakautena. Nykyisen digitaalisen koulutuksen eh, toimintasuunnitelmaan komissio ehdottaa sitä, että pyritään yhä enemmän tavoittamaan kouluja niin, että voidaan parantaa online-turvallisuutta, media, lukukykytaitoa ja myöskin digitaalisia taitoja. Esimerkiksi turvallisempi EU EUlle kampanja – saavutti 30 miljoonaa eurooppalaista vuonna 2018. Ja vuonna 2019 EU tavoitti 4,2 miljoonaa ihmistä ja 29 prosenttia näistä esimerkiksi toiminnasta, joka järjestettiin, tapahtui kouluissa. Komissio pyrkii päivittämään suunnitelman, kiinnittämään erityisesti huomiota digitaaliseen lukutaitoon ja tähtäämään siihen, että nuoret ja aikuiset saavat sellaisia taitoja, joita tarvitaan elämässä ja työssä digitaalisena aikana. Euroopan paremman internet, parempi internet lapsille strategian puitteissa komissio on kuullut tärkeimpiä sidosryhmiä, jotta se voisi vahvistaa niiden roolia ja merkitystä on luotu tällaisia turvallisuusintentikeskuksia ja myöskin pyritty ottamaan mukaan, pyritty mukaan jäsenvaltiot ja kansallisyhteiskunnan palaute on ollut erittäin myönteissä strategiaa on sellainen, että se on kattava ja sitä, se on edelleenkin releva huolimatta, relevantti huolimatta siitä, että on uusia riskejä, kuten uutisia, kiusaaminen netissä ja on uusia mahdollisuuksia lapsilla käyttää teknologiaa. Kaikki mahdolliset tämän strategian päivitykset, niiden täytyy olla sellaisia, että ne ovat tarpeeksi joustavia, jotta ne kestäisivät myös tulevaisuudessa. Digitaalinen ekosysteemihän tulee edelleen kehittymään. Lapset ja nuoret aikuiset ovat niitä ryhmiä, jotka ovat kaikkein eturintamassa olevimpia uuden teknologian käyttäjiä. Komissio pohtii uusia askelia, jotka ottavat huomioon tulokset viimeisimmistä selvityksistä siitä, miksi mitä sen takia on pantu toimiin jäsenvaltioissa. Ja tulokset uudesta parlamentin pilottihankkeesta, joka tukee yhteistyötä teollisuuden, jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, jossa pikaisesti pyritään poistamaan äh, esimerkiksi aineistoa, joka on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää, poistettaisiin siis tuollakin verkosta ja saataisiin uusi strategia myöskin, joka kohtee lasten oikeuksia. Mitä voimme nyt jo ennakoida, on siitä työ tällä alueella tulee pitää säilyttämään tasapainon suojelun ja voimittamisen toimenpiteiden välillä, joka kohdistuvat nuoriin ja lapsiin sekä virallisessa että epävirallisessa koulutuksessa. Haluan kiittää teitä ja odotan mielenkiinnolla kommenttejanne. Kiitos. Ja nyt eri ryhmien nimissä käytetään ensimmäiset puheenvuorot. Euroopan ryhmän puolesta edustaja Kopats pani przewodnicząca! Kiitos puhemies, komission jäsen. Yli 90 prosenttia Euroopan teini-ikäisistä äh, käyttää internetiä kodeistaan. Tämä on ensimmäinen sukupolvi, joka ei enää muista analogisia aikoja. Internet on osa lastemme ja nuortemme arkipäivää, halusimmepa sitä tai emme. Nuoret ja lapset saavat suuremman osan tiedostansa äh, tabletiltaan tai älypuhelimestansa, eivät he käytä enää kirjoja. Luonnollisesti tämä johtaa myös siihen, että saadaan uutta informaatiota ja internettä on myös ehkäpä jonkinlainen monien mahdollisuuksien ja mutta sosiaalinen media tuo mukanaan myös uhkia. Me emme ole valmiita näihin uhkiin. Eivät vanhemmat, eivätkä lapsetkaan. Hyvin usein vanhemmilla ei ole tukea silloin, kun lapset kohtaavat esimerkiksi kiusaamista netissä. Tämä koskee sekä lapsia, jotka harjoittavat kiusaamista ja niitä, jotka joutuvat sen kohteeksi. Samoin näemme erilaisia erilaista nettiriippuvuutta. Me toivomme, että komissio toimissansa ja ehdotuksissaan ottaa huomioon ei ainoastaan internetteollisuuden näkemykset, mutta myös aikuisten ja nuorten huolet. SD-ryhmän puolesta edustaja Dalli. Grazie, chair, commissario. Kiitoksia Hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Kun olin TV-juontajana, me olimme tutkineet lasten turvallisuutta internetissä ja yksi joukkueemme jäsenistä esiintyi 14-vuotiaana ja oli chattaamassa internetryhmässä 30 aikuista aivan lyhyen ajan sisällä, siis miehiä, pyysi tavata häntä, josta vanhin oli siis näistä miehistä 68-vuotias. Ja he lähettivät omaa, omia henkilötietojaan ja sovittiin tapaaminen. Viisi, viisi heistä tuli paikan päälle tapaamaan tätä 14-vuotiaista henkilöä. Heti kun kamerat nähtiin, he juoksivat pois, koska tajusivat tehneensä jotain väärää. Mainitsen tämän vain siitä syystä, että lapsemme voivat helposti joutua sellaisen ansaan, että he eivät ole edes ymmärtäneet olevansa siinä. Tänä päivänä olemme saaneet myös kuulla siitä, että lapsilla on taipumus kiinnostua kaikesta, mitä internetympäristössä on. Ja vaikka he tietävätkin, miten internetistä tulee toimia, he ovat kuitenkin alttiita tämänkaltaiselle väärälle toiminnalle. Ja meidän täytyy saada erilaiset digitaaliset alustat ja palveluntarjoajat mukaan estämään sitä. Lasten etuun tulisi olla vanhempien hallitusten ja Euroopan komissionkin tärkein tavoite. Vain yhdessä voimme tarjota turvallisen internetin lapsillemme. Samalla tavalla kuin haluamme lapsemme olevan turvassa koulutiellä ja ulkona haluamme myös, että he ovat turvassa internetissä. Uusiutuva Eurosta, Eurooppa-ryhmän puolesta edustaja Tuoma. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen. Kun tästä keskustelusta ilmoittiin, ilmaisin mielenkiintoinen osallistua siihen, koska olin estilänä koulutuksesta digilaisajalla, kun siitä viime vuonna käsiteltiin, ja kun myöskin äh, varjostelen toisissa asioissa tein kotitehtävänä, ja olen aika pettynyt, kun viimeksi tästä komissio puhui vuonna 2011, ja sitten unohdettiin lähestymistapaista sovittiin. Aina esimerkiksi 10 vuotta sitten markkinat pirstaloituivat, mutta kaksi vuotta sitten hyväksyttiin uusi hanke, jossa jäsenvaltioiden piti ryhtyä toimimaan uusvaltuusta vuonna 2019. Komissio ilmoitti sen, että luodaan uusi asiantuntijaryhmä, joka käsittelee turvallisempaa internetiä lapsille. Ei vei vain kahdeksan vuotta, saadaan ensimmäinen koordinoitu askel. Tällä ryhmällä on ollut kolme kokosta mutta edelleenkin ollaan kaukana ratkaisusta. Miksi uskon, että meidän pitää ottaa huomioon kaksi tärkeää tekijää? Lapset kasvavat nopeasti, meidän täytyy toimia sen mukaisesti. Kymmenen vuotta poliittisen päätöksen tekemisen miksi yksi sukupolvi on jo ohitettu emmekä järjestelmällisesti voi ratkaista ohjelma, hankkeita projekteilla, ohjelmia, projekteilla on direktejä, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuolisen hyväksikäyttöön ja vihapuheeseen, mutta ei riitä. Me tarvitsemme kattavaa eurooppalaistumistapaa digitaaliseen koulutukseen, joka on suunniteltu lapsille niin, että se koskettaa jokaista koulua. Se pitää olla pakollista, pitää olla hyviä opettajia, hyvä opisuunnitelma, selkeitä kriteerejä, arviointijärjestelmiä. Mutta mitä meillä on käytännössä? Joissakin jäsenvaltioissa 6 prosentissa kouluja ei ole internetyhteyttä. Milloin voidaan silloin puhua mistään digitaalisesta koulutuksesta? Meidän pitää toimia nopeasti ja investoida asianmukaisesti ei järjestä pelkästään työryhmien kokouksia, vaan saada internet kouluun, koska muuten kahdeksan vuoden kuluttua käymme samaa keskustelua. Kiitos. ID-ryhmän puolesta edustaja Fest. No. Ja. Vielen Dank, Frau Kiitos äh, puhemies. Aina kun jotain äh, pilviä näkyy horisontin takana, niin äh, äh, silloin sillä olla mukana. Jos puhutaan internetistä, silloin sehän voi johtaa siihen, että Ähm, lapsista tulee äh, sohvaperunoita, he ovat riippuvaisia netistä ja äh, me emme puhu kuitenkaan vielä sisällöllisistä internetin uhista, mitä kaikkea siellä voi tapahtua, äh, pornografia, väkivaltaa, valeuutisia. EU haluaa tukea lasten internetin käyttöä typerienkin helppojen pelien eh, pelaaminen johtaa keskittymisongelmiin ja eh, estää lapsia tekemästä muuta mm, mukavampaa. Ja digitaalinen teollisuus yrittää eh, saada yhä nuorempia ja nuorempia asiakkaita. Jos lapsia suojellaan alkoholilta ja pornolta, niin silloin pitäisi suojella heitä myös tällaiset, joka heitä tyhmentää. Vihreiden ryhmän puolesta edustaja Kolaja madam president Kiitoksia, hyvä puhemies. Turvan niin internet lapsille on erittäin tärkeä. Luonnollisesti lasten tulisi tuntea olonsa turvalliseksi internetissä. Heidän tulisi tuntea, että he voivat tutkia ja innovoida. Mutta kun katson tätä turvallisen internetpäivää ohjelmaa, näin, että siellä keskustelut keskittyivät siihen, miten tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin poistamista. Me olemme nyt tarkastelemassa näitä eri tapoja ja puutteita, joita tässä teknologiassa on. Siitä syystä vaikuttaa siltä, että aivan liian ennenaikaista pitää tekoälyä jonain ihmeratkaisuna kaikkiin näihin ongelmiin. Ilahtuneena voin todeta, että komissio mainitsi koulutuksen, koska uskon, että Tulevat aloitteet komissiolta, jotka liittyvät turvallisempaan internetiin, niiden tulisi nimenomaan keskittyä lasten taitojen kehittämiseen, mikä ei tulisi merkitä sitä, että viedään eteenpäin yhden tietyn yrityksen työkaluja, vaan rohkaistaan yhteensopivien ratkaisujen ja avoimen lähdekoodin sisältävien ratkaisujen käyttöön. Kiitos QR-ryhmän puolesta edustaja Peltier, olkaa hyvä. Uh, microphone. Oui. Merci, madame la présidente Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissio. 75 prosenttia Euroopan lapsista käyttää internetiä tänä päivänä. Internet on aivan valtava mm, hieno työkalu, mutta sillä on myös omat vaaransa. Olette aivan oikeassa, hyvä komissaari, kun toteatte, että meidän täytyy suojata lapsiamme, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia ikänsä vuoksi. Ja olen ilahtunut siitä, että tässä torjutaan verkkorikollisuutta, kuten myöskin väkivaltaa ja huoraksi leimaamista internetissä. Nuoret eivät pelkästään käytä internettiä tällä tavalla. Olet aivan oikeassa siinä, hyvä komissaari, mutta meidän tulee puhua myös mainosten sisällöstä, jotka tällä hetkellä haluavat antaa tällaisen materialistisen näkökulman vain lapsillemme. Lopuksi, hyvä komissaari, tässä teidän tiedonantossa, joka minulla on täällä, viittaatte digitalisointiin kaikille. Te olette johdossa, te ö, esimerkiksi, teidän pitäisi huolehtia myös vammaisista, niin heistä ei ole sanaakaan. Se on tässä todellakin mennyt ohi. Teidän olisi pitänyt ottaa vaarin tästä tilanteesta ja hyödyntää sitä niin, että meillä on digitalisointi, joka sisältää kaiken. Pyydän pitäytymään puheajoissa. Seuraava puhuja on edustaja Spiraki kansanpuolueista. Niin, rouva komission jäsen Dali, olen varma siitä, että te tiedätte, että puolet nuorista Euroopassa on jo altistunut internetin vaaroille, seksi, internetissä kiusaaminen, tämä turvallinen internet kaikille on todellakin hyvin tärkeä asia. Ja kysymys on ennen kaikkea siitä, että koululaiset näkevät, miten he voivat suojautua internetissä. Kuitenkin tulokset ovat erittäin vaikuttavia, joita voidaan saavuttaa. Tarvitaan apua lapsille, se mitä tulee meiltä, ja siihen pitää myöskin teknologian olla avustamassa selvitys osoittavat, että kaikki henkilöt, jotka liikkuvat internetissä, joko leikkien tai käyttäen sosiaalisia medioita, että heillä on tiettyjä pätevyyksiä ja tätä kautta on myöskin mahdollista löytää myöskin sellaisia sisältöjä, jotka ovat vaikea vaarallisia lapsia, ja niitäkin voidaan myöskin poistaa käyttäen näissä menetelmiä. Tähän pitäisi keskittyä. Samaan aikaan meidän pitää kuitenkin keskittyä tiedottamiseen, tiedottamiseen opettajille, vanhemmille ja lapsille. Meidän pitää myöskin suojella digitaalista huomioista. Ben. Kiitos. Ja nyt edustaja Fay sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä. Eh, presidente, per le giovani generazioni l'ambiente... Eh, kiitos eh, puhemies. Nuorisolla elämä on lyhyttä, tai tuntuu siltä, että heidän täytyy osallistua kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että netti on turvallinen lapsille. Se, internetissä tapahtuu paljon väärinkäytöksiä, lapsipornon levittämistä, rikollisuutta, kyberkiusaamista, seksuaalista häirintää. Ja ne ovat kaikki lapsen oikeuksien rikkomisia he voivat johtaa suuriin traumoihin. Meidän täytyy siis tehdä enemmän. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevät välineet eh, paremmiksi. Eh, täytyy huolehtia siitä, että ihmiset ovat eh, digilukutaitoisia ja että materiaali esimerkiksi viihdemateriaali materiaali on myös asiallista. Ja meidän täytyy myös vaihtaa toistemme kanssa hyviä käytäntöjä. Meillä on tärkeä rooli poliitikkojen, teollisuuden ja yhteiskunnan täytyy tehdä yhteistyötä ja kaikkien tulee kantaa vastuunsa tässä taistelussa. Tämä on jälleen yksi suuri haaste, jossa lainsäätäjä on jälkikelkassa – Tästä täytyy tehdä prioriteetti. Seuraava puhuja on edustaja Dressler Euroopan kansanpuolueesta. Thank you very much, Honorable Chair. Kiitoksia puhemies. Tänä digitaalisena aikana on yhä tärkeämpää säilyttää lasten arvokkuus ja oikeudet ja suojata heitä väärinkäytöksiltä internetissä. Internet on todella vahva työkalu, se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, mutta siellä on tiettyjä vaaroja myös. Vain hyvin turvaverkoin voimme varmistaa sen, että lapset ovat turvallisessa ympäristössä. Internetissä voimme suojata heitä vihapuheelta tai verkkokiusaamiselta. Tämän kaltaiset turvaverkot voidaan saavuttaa vain siinä tapauksessa, että kaikki tekevät yhteistyötä niiden eteen. Vanhemmilla kuitenkin on vielä kaikkein tärkein rooli tässä suhteessa, kun lapset kääntyvät usein vanhempiensa puoleen internetkysymyksissäkin. Tästä syystä meidän tulisi varmistaa se, että meillä on turvallisempi internetympäristö, jossa lapset voivat turvallisesti parantaa omia yhteyksiään ja koulutustaan ja saada sieltä lisää tietoa. Seuraavaksi edustaja Agius Saliba sosiaalidemokraattien ryhmästä. Tarju Dalli, al kem l-internet joffri diversi opportunitajiet Internet tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta samalla se myös avaa tiettyjä riskejä haavoittuville käyttäjille, varsinkin lapsille. Online-maailmassa lapset voivat olla ja usein ovatkin laittoman toiminnan kohteena. Seksuaalinen häirintä, lapsi, porno, kiusaaminen, itsensä vahingoittaminen ja niin edelleen. Lapset elävät ihan uudessa digitaalisessa realisuudessa, tosi, todellisuudessa. Pelaaminen, kehittyminen, oppiminen ja sosiaaliset taidot ovat myös tärkeitä. Meillä on välineitä auttaa lapsia kohtaamaan offline-maailman, mutta kysynkin, onko meillä oikeat välineet eh, ja suojat tarvikkeet lapsille niin, että he kykenevät eh, online myös olla turvassa. Meillä on moraalinen velvollisuus eh, luoda parempi internet lapsillemme ja valmistaa heidät kasvavaan digitaaliseen maailmaan. Me haluamme, että komissio asettaa etsi, löytää vastauksia siihen, miten vasta näihin uhkiin. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Gimpuropoulos Euroopan kansanpuolueesta. Kiitoksia puhemies. Turvallisempi internet on äh, tärkeä asia. Psykiatrina olen huolissani, sillä jo yksi viidestä on joutunut häirinnän uhriksi internetistä. 60 prosenttia on nähnyt sisältöä, jota olisi pitänyt nähdä ja moni joutuu kiusatuksi. Hyvin moni lapsi myös, joiden kanssa keskustelimme, kertoi meille, että tämä merkitsee sitä, että heidät eristettiin. Heidän vanhempansa sitten toisaalta jättävät kännykän lapsen käteen, jotta pääsevät lapsestaan eroon. Meidän täytyy pakottaa myös yritykset toimittamaan ilmaista lastensuojeluohjelmistoa. Meidän täytyy myös kouluttaa ihmisiä tässä suhteessa niin, että ihmiset voivat saada käyttöönsä hyödyllisen eurooppalaisen työkalupakin. Ja meidän täytyy myös kertoa siitä, miten paljon aikaa ylipäätään voi terveellisesti viettää internetissä. Meidän täytyy myös suojata itseämme näiltä kielteisiltä vaikutuksilta. Kiitos. Näin on varsinainen puhelista päästy loppuun, niin siirrymme menettelemään puhujalistaa. On kuusi puheenvuoropyyntöä, meillä on aikaa kuulla kaikkia. Ensimmäinen puhuja on edustaja Negresku sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä. Doamna președinte, trebuie să construim un internet sigur pentru copiii noștri. Este nevoie de un partener. Me tarvitsemme äh, turvallisen internetin lapsille. Me tarvitsemme kumppanuuksia sosiaalisen median, laitteiden tuottajien, ohjelmiston tuottajien kanssa, jotta me voimme tehdä internetistä turvallisemman ja välttää incidenttejä. Hiljattain tehty tutkimus Romaniassa osoittaa, että yksi kolmesta lapsesta on ollut kyberkiusaamisen kohteena ja tämä lisääntyy koko ajan. Lähes puolet lapsista mutta eivät ole tehneet mitään, koska he luulevat, että asiat hoituvat itsestään. Sen vuoksi ehkäpä vanhemmat myös e, julkaisevat omista lapsistansa henkilökohtaisia tietoja, kun he luulevat, että se on turvallista. Eli meidän täytyy sinne mukaan koulut, vanhemmat, nuoret, kaikki selvittämään näitä asioita. Tämä on hyvä aloite komissiolta ja olen vakuuttunut siitä, että internetistä tulee turvallisempi, jos me käytämme sitä oikealla tavalla. Seuraava puhuja on edustaja Lukaczewska Euroopan kansanpuolueesta. Pani przewodnicząca, jak pokazują badania, w niektórych krajach już dziś... Kiitoksia. Kuten tutkimukset useissa maissa osoittavat, kymmenvuotiaatkin ovat ihan itsenäisesti internetistä. Yhä nuoremmilla on pääsy internetiin, enkä usko, että me voimme tätä kehityskulkua pysäyttää. Olemme kuulleet psykiatrien ja psykologien toteavan, että liian moni tunti internetissä tai ruudun ääressä merkitsee sitä, ettei neuvostele muiden ihmisten kanssa riittävästi, ei ole oikeita kontakteja samanikäisiin riittävästi, mikä on huono asia kehitykselle. Siitä syystä minusta meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta varmistaudumme siitä, että ihmiset, lapsemme ovat turvassa internetmaailmassa ja että internetin sisältö sopeutuu heidän ikäänsä. Olen varma siitä, että me voimme näin pelastaa lapsemme, mutta tietysti meillä on pornografia, vihapuhe, kiusausongelma, pedofiiliongelma. Kaikki tällaiset ovat olemassa ja minä pidänkin sormen ristissä jotta nämä turvallisempi internet-aloitteet toimisivat. Näitä tulisi seurata sitten monilla erilaisilla tiedotuskampanjoilla ja tapahtumilla, jotka keskittyisivät siihen, että pidämme lapsemme turvassa internetmaailmassa. Toivon, pidän peukkuja sillä, että Euroopan komissio tekee kaikkensa, jotta maailma lapsillemme olisi parempi. Edustaja Heischer, olkaa hyvä. Kiitos. Internet on Slovakiassa sellainen, mistä me sanomme, että internet, kuten tuli, on hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Me emme voi sallia sitä, että internet ottaa omakseen meidän lapsemme. Me emme voi korvata omia velvoitteitamme lapsia kohtaan antamalla heille tabletti, tietokoneen tai älypuhelimen. Meidän pitää tehdä parhaamme, jotta internet muuttuu lapsillemme turvalliseksi ja meidän täytyy huolestia siitä, että lapsemme eivät päädy pedofiilien verkkoihin tai sellaisten yritysten verkkoihin, jotka hyödyttävät lapsia, koska lapset kohtaavat monia kaupallisia toimijoita netissä, jotka tarjoavat kenties ohjelmia, joissa on seksuaalista sisältöä. Meidän on tehtävä kaikkemme yhdessä vanhempien koulujen kanssa, jotta saadaan ohjelma, jolla koulutetaan nimenomaan internetistä Euroopan unionissa. Internet on vain väline, mutta koulutusta tarvitaan. Koulut ja vanhemmat, niiden täytyy vastata siitä. Seuraava edustaja. Edustaja on kansanpuolueen rivistä Soitravaa. Kollegove, o bezpečný internet eh, pro děti. Turvallinen internet lapsille on asia, joiden puolesta meidän on taisteltava sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. En halua eikä minun tarvitsekaan kuvailla kaikkia niitä vaarallisia käytänteitä, mitä online tapahtuu, seksuaalista väärinkäyttöä, kaikenlaisia riskejä väijyy, eh, vaanii tuolla internetissä. Eh, odotan muutettua, uudistettua direktiiviä audiovisuaalista palveluista ja se on Euroopan laajuinen väline suojella lapsia. Ja meillä me meidän meppeinä on huolehdittava siitä, että tämä lainsäädäntö täytäntöön pannaan jäsenvaltioissamme. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäisy, joka merkitsee sitä, että meidän on opetettava lapsemme toimimaan turvallisella tavalla. Meidän täytyy kouluttaa opettajia, meidän täytyy opettaa vanhempia, jotka sitten ohjaavat lapsiaan. Ja tässä kehottaisinkin komission jäsentä, nyt kun esimerkiksi yliopistossa on tehty hyvin paljon mielenkiintoisia ohjelmia, esimerkiksi Tsekeissä –